Il presidente. Buongiorno. Hyvää päivää. Allora, buongiorno, la seduta è ripresa. Hyvää päivää, istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirja on teille jaettu. Onko huomautuksia siihen liittyen? No sanotaan sitten, että pöytäkirja on hyväksytty.